Pan Przewodniczący! Please take your seats, colleagues. Hyvät kollegat, voitteko istuutua? Tervetuloa täysistuntoomme. Kello on vasta kolme yli kolme tämä seinällä oleva kello ei näytä oikeaa aikaa, joten meidän täytyy aloittaa välittömästi.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 Pöytäkirjat lokakuun istunnosta on saatavilla. Onko näihin pöytäkirjoihin kenelläkään mitään kommentoitavaa? En näe kenenkään nostavan kättään, joten täten pöytäkirjoit, niitä pidetään hyväksyttynä. Minulla on muutama ilmoitusluontoinen asia tähän alkuun. Aha, ilmeisesti jollakin täällä ei ole tulkkausta. Ja nyt toimii. Niin siis esitin kysymyksen pöytäkirjoihin liittyen tähän lokakuun täysistuntoomme. Onko siihen kenelläkään mitään huomioitavaa? Ilmeisesti ei, joten pöytäkirjat on sitten hyväksytty. Niin, siis minulla on tiedotusluontoisia asioita ennen kuin aloitamme keskustelut. 6. marraskuuta Oleg Cashin hakattiin ja tämä hyökkäys oli sellainen tapahtuma, joka meidän tulisi hyvin voimakkaasti tuomita. Me arvostamme Venäjän viranomaisten nopeaa reaktiota ja presidentti Medvedevin osallistumista tämän rikoksen tekijöiden löytämisessä. 21. lokakuuta ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen järjestettiin Moskovan pääaukiolla opposition toimesta mielenosoitus ja meidän mielestämme tämä on positiivinen merkki kaikki ne vetoomukset, joita me olemme tehneet demokratian lisäämiseksi julkisessa elämässä Venäjällä, niillä näköjään alkaa pikkuhiljaa olemaan vaikutuksia. Lisäksi kymmenen päivää sitten Bagdadissa siellä hyökättiin äh, kristittyjä vastaan. Äh, tuli kuolonuhreja ja ihmisiä loukkaantui ja jälleen kerran haluaisin vedota kaikkiin, jotta Jumalan palveluksen pito-oikeutta kunnioitetaan ja pidättäydytään väkivallasta. Ja sitten vielä neljäs ilmoitusluotoinen asia. 10. joulukuuta pidetään juhlaistunto, jossa äh, Nobelin palkinto luovutetaan Tukholmassa. Kiinan viranomaiset äh, ovat yrittäneet painostaa jäsenvaltioita, jotta ne eivät osallistuisi tähän juhlaistuntoon. Parlamentti pyrkii siihen, että ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa kunnioitettaisiin ja tietenkin tähän kuuluu mukaan myöskin Kiina. Tämän juhlaistunnon aikana EUn Norjan edustuston johtaja tulee välittämään toimielinten terveiset. Ja sitten työjärjestys työjärjestyspuheenvuoro. Herra Böllinger haluaa työjärjestyspuheenvuoron. Aivan hil- hiljattain Venetoon Italiassa on kohdistunut Vincenzan, Padovan ja Veronan alueella luonnonkatastrofeja, jotka ovat olleet äärimmäisen laajoja ja tämä on kohdannut noin puolta miljoonaa ihmistä monella eri tavoin.